aika vähän paikalla. Iniziamo con il punto. Aloitamme kohdasta 13 esityslistassa. Mehiläishoitoalan tilanne. Vi aggiorno il 30 agosto 3.8.2010 tämä valiokunta hyväksyi suullisen kysymyspyynnön koskien mehiläishoitoalan tilannetta. Nyt käsittelemme päätöslauselma esitystä, joka liittyy tähän suulliseen kysymykseen ja tähän on osallistunut useat poliittiset ryhmät. Heinäkuussa komissio lisäsi vuotuista budjettia tälle alalle. Tämä on herättänyt huolia, kun ajatellaan, kuinka paljon haasteita alalla lähitulevaisuudessa on. Muun muassa tuotanto ja markkinointi, olosuhteet, hintojen vaihtelevuus ja mehiläiskuolleisuus ovat merkittäviä haasteita. Meillä on nyt tässä päätöslausumaehdotus, jonka haluamme toimittaa komissiolle ja haluamme pyytää aktiivista toimintaa jotta voitaisiin puolustaa tätä erittäin tärkeää eurooppalaisen maatalouden sektoria. Me, mehiläishoito on strateginen taloudelliselta eh, kannalta ja myös kun ajatellaan ympäristön kestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Nyt on muuten moni, luonnon monimuotoisuuden vuosikin. Komissiolta päätöslauselma ehdotuksessa pyydetään eh, seuraavia asioita lyhyesti kun kansalliset ohjelmat umpeutuvat, ottaen huomioon nämä tämän alan haasteet, tarvitaan toimintaa, jotta voidaan parantaa tilastoja ja alaa muuten koskevaa tietoa, myös koskien EUn ulkopuolelta tulevaa hunajan tuontia. Edelleen mehiläistaudit olisi otettava mukaan Euroopan eläinlääkepolitiikkaan politiikkaan tarvitaan myös lisää tutkimusvaroja ja lisää varoja koulutukseen ja erityisesti alalle, alan merkitystä olisi vahvistettava YMPssä 2013 vuoden jälkeen. Nämä ovat tärkeimmät kohdat eri ryhmiltä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron erityisesti Rova Lullingille. Hän on aivan ensimmäisenä pyytänyt tämän suullisen kysymyksen laatimista, mutta aivan aluksi kuulemme komissiota, koska komissiolla on joitakin uutisia, joten annan välittömästi puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen annan puheenvuoron Rova Luulingille. Komissio, olkaa hyvä. La domanda, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente, per darmi l'opportunità. Kiitoksia puheenjohtaja mahdollisuudesta kertoa siitä, mitä komissio tekee mehiläishoitoalan suhteen ja erityisesti mitä tulee mehiläisten terveyteen. On tärkeää muistaa, että komissioon on perustettu yksiköiden välinen ryhmä. Se on, siinä on kaikki asiaa käsittelevät tahot mukana terveys- ja kuluttajan pääosastolta. Näin halutaan varmistaa parempi koordinointi. Tämä on aivan parlamentin päätöslauselman pyyntöjen kanssa samoilla linjoilla. Siellähän pyydettiin komissiolta parempaa koor- koordinointia koskien mehiläisiä käsitteleviä ongelmia. Yhdyskuntujen kuolleisuus on vakava ongelma. Komissio on jo pyytänyt Euroopan elintarvikeviranomaiselta jo melkein kaksi vuotta sitten tutkimuksia ja tieteellistä lausuntoa. Kuten luultavasti te kaikki täällä tiedätte, kuolleisuus on hyvin kompleksinen seikka, siihen on monia syitä, on vaikea tunnistaa yhtä syytä ja siksi on myös vaikea löytää, millä toimilla ongelmaan voitaisiin pureutua. Tämä on täysin samoilla linjoilla komission rahoittamien tutkimusten tulosten kanssa. Ja myös kun ajatellaan komission lausuntoa, lausuntoja ja EFSAn lausuntoa asiasta. EFSAn lausunnon mukaisesti komissio pyrkii nyt aloittamaan merkittävän operaation, joka koskee sitä, että, että Eurooppa perustettaisiin mehiläisten terveyttä valvoja laboratorio. Meillä on paljon kokemusta eläinterveyttä valvovista mallilaboratorioista Euroopassa ja haluamme seurata tätä mallia nyt mehiläishoidon osalta. Laboratorion henkilökuntanimitykset ovat jo menossa ja laboratorio saadaan toimintaan vuoden 2011 toisella puoliskolla. Ja siellä on tarkoitus äh, sadakan ähm, pilottiprojekti koskien mehiläiskuolleisuutta on tärkeää, että, järje, että seurantajärjestelmät olisivat mahdollisimman harmonisointia niin, että saisimme varmoja tietoja tästä ongelmasta. Hyvin selkeästi on tullut esille ongelma, joka koskee sitä, että meillä ei ole varmoja tietoja ongelman laajuudesta. Siksi komissio on ottanut käyttöön tämän pilottihankkeen, jonka komissio rahoittaa ja, ja, ja jäsenvaltiot toteuttavat. Tätä kautta pyrimme paikkaamaan tämän ongelman lainsäädäntöpuitteista yhteisön tasolta. Mehiläis terveyslainsäädäntö on jo pitkälti harmonisoitua. On paljon eksoottisia tauteja luotetuna ja mehiläisten liikennästä on myös tietoja. On olemassa myös yhteisön harmonisoidut puitteet koskien hunajan laatua ja koskien sitä, että EU-hun ulkopuolelta tuotu hunaja vastaa Euroopan unionin sisäisiä terveysvaatimuksia. Sama pätee torjunta-aineisiin. Komissio on antanut jo julkilausuman parlamentin täysistunnoille ja sen mukaisesti se on antanut, aloittanut jo tämän torjunta-asian tarkistamisen. On korostettava sitä, että vähän aikaa sitten on seuraavaksi kolmeksi vuodeksi rahoitettu jäsenvaltioiden tämän alan tukiohjelmia. Niihin kuuluu myös varroapunkin valvontaohjelmat. Näin. Näissä ohjelmissa rahoitus on 25 prosenttia korkeampaa. Komissio pyrkii esittelemään parlamentille ja neuvostolle tiedonannon koskien mehiläisten terveyttä ennen tämän vuoden loppua niin, että saisimme tähän mukaan kaikkien tahojen kannan. Ongelma on merkittävä. Kiitoksia puheenjohtaja. E Kiitoksia edustaja Domada komissiosta. Nyt annan puheenvuoron välittömästi Rova Lullingille. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin vielä kiittää maatalousvaliokuntaa ja teitä siitä, että heti hyväksyitte minun aloitteeni, että esitetään suullinen kysymys, keskustelu ja päätöslauselma tästä asiasta, koska valitettavasti emme voi tänä vuonna tästä asiasta enää tehdä mietintöä, koska meillä ei ole enää pisteitä. Ja nimenomaan toukokuussa 88. päivä päätettiin siitä, että meidän pitää parantaa maataloustuotteiden kaupallistamista ja näin toimimme nyt, koska me haluamme ehdottomasti eh, kertoa komissiolle eh, asiasta. Ja eh, tämä koskee myös yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta 2013 jälkeen. Meidän täytyy siis herättää komission tietoisuutta asiasta ja olen hyvin kiitollinen siitä, että komissio nyt mitä on tehty ajatellen äh, aikaisempia vaatimuksia, äh, joita olemme esittäneet päätöslauselmissamme. Haluan kiittää kaikkia ryhmiä ja edustajia, jotka ovat edesauttaneet tämän päätöslauselman luonnoksen laatimisessa äh, jonka puheenjohtaja esittelee. Minun mielestäni on aivan ehdottoman tärkeää sanoa, oma mielipiteemme näiden toimenpiteiden soveltamisesta ajatellen tätä 97 asti voimassa olevaa asetusta, niin että käytetään paremmin äh, varoja jäsenvaltioissa, jotta voidaan jatkaa äh, näitä toimenpiteitä ja parantaa vielä niitä. Tämä tuki, tukiohjelmat ovat äh, hyödyllisiä ja tarpeellisia, mutta käyttöaste on vaihdellut aika paljon jäsenvaltioittain ja vuosittain itse olen ollut Montalcinossa hunajaviikoilla ja siellä kuulin komission edustajalta tilastotietoja, joka liittyi siihen, miten käytetään näitä rahastoja ainoastaan muutama jäsenvaltio käyttää sataprosenttisesti tätä budjettia. Niinpä ei ole enää jäsenvaltiota, joka käyttäisi ainoastaan kolmanneksen budjetista. Näin oli edelleen 2007, 2008, 2009. 12 jäsenvaltiota eh, käyttivät eh, yli 90 eh, prosenttia ja seitsemän jäsenvaltiota 100 prosenttia. Sanoisin vielä lyhyesti eh, siitä, miten on kehittynyt mehiläishoitajien määrä ja eh, mehiläispesien määrät eh, viime vuosina. Nämä luvut ovat tietysti hiukan yllättäviä ajatellen tiettyjä maita. Minä mietin, ovatko nämä tilastot luotettavia, koska totta kai käytettävissä oleva budjetti jakaantuu jäsenvaltioiden kesken sen perusteella, miten paljon on mehiläispesiä. Esimerkiksi Puolan osalta mehiläisten hoitajien määrä on vähentynyt 42 39 000, mutta mehiläispesien määrä on noussut Tämä on tietenkin mahdollista, jos on ollut sektorissa uudelleenjärjestelyjä, mutta eh, tässä huolestuttaa monilla alueilla eh, se, mikä on eh, mehiläisten hoitajien määrä ja ikä, varsinkin kun katsotaan sellaisia, jotka ovat harrastelijoita. Niinpä nuorten mehiläishoitajien koulutusohjelma, ammatillinen ja muut ohjelmat ovat tärkeitä ja minun pitää tähän asiaan puuttua vielä. Mitä tulee sitten kasvinterveysaineisiin, Minun mielestäni tässä pitäisi komissiossa ryhtyä koordinointiin, jotta saadaan merkittyä tietyt vaaralliset tuotteet ja näin vähennetään riskiä tuotteiden osalta ja tällä tavoin myös voidaan harmonisoida sitä, miten paljon mehiläiset altistuvat näille torjunta-aineille. Ja e, tämä juuri on tämä e, pilottihanke, josta komission edustaja puhui. Ja sitten toinen sekiä, tekijä, e, mehiläisten taudit. Minun mielestäni se liittyy eläinlääkintäpolitiikkaan EU-ssa. Meillä on tätä varten hyvin vähän rahaa, naurettavia summia, 32 miljoonaa, kun katsotaan, miten tärkeä, tärkeitä pehiläiset ovat ajatellen hedelmien, viljojen pölytystä ajatellen. Ja nyt on tärkeää ja totta, että eläinlääkintäpolitiikka komissiossa Siinä ajatellaan ainoastaan torjuttavia eh, tauteja. Eh, minun mielestäni näitä vähiä rahoja ei eh, pidä käyttää mm, huonosti. Meidän täytyy käyttää nämä käytettävissä olevat varat aivan kokonaan ohjelmiin, jotka ovat tämän tyyppisiä, eikä mihinkään tauteihin, koska monissa maissa käytetään liian suuri osa näistä varoista varsinkin varoapunkin torjuntaan. E, siihen ei tarvita yhteisön osuutta. He saavat 50 prosentin rahoituksen ja ainakin minun maassani se pitäisi valtio maksaa kokonaan tai käyttää yhteisön rahoja. Eli pitää painottaa vielä äh, komissiolle sitä, että nämä asiat pitäisi hoitaa eläinlääkintäpolitiikan parissa. Äh, sitten äh, bioteknologia, se on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Ja tällä tavoin ollaan menty hyvin paljon eteenpäin molekyylibiologiassa. Ja sanoisin, että suuri yleisö ei ole päässyt oikein mukaan tähän kehitykseen ja siellä pelätään hiukan uusia mahdollisuuksia. On aivan ymmärrettävää, että pelätään sitä, mitä ei ymmärretä, mutta en usko, että meidän pitäisi liikaa painottaa tätä, tässä ää, GMOita tässä päätöslauselmassa. Et tämä asia pitäisi hoitaa ympäristövaliokunnassa, missä on kaikki asiantuntijat. Meidän ei pitäisi täällä valiokunnassa puuttua liikaa tuohon ulottuvuuteen. Saattaa olla, että on suhde mehiläisten kuolleisuuden ja tiettyjen GMOiden käytön välillä, mutta sitä ei ole vielä osoitettu ja GMOita viljellään kuitenkin minun mielestäni me voisimme sopia tästä. Tässä on määräaika tarkistuksille ja me varmasti voimme nyt tässä katsoa, miten voisimme tyydyttää, antaa tyydyttävän tuloksen niille Eh, kollegoille, jotka haluavat vaikuttaa vielä tähän päätöslauselmaan. Mutta päätavoite tällä eh, päätöslauselmalla on se, että meidän täytyy saada komissio ja neuvosto tietoiseksi siitä, että pitää vahvistaa ja säilyttää nämä tukijärjestelmät mehiläis, mehiläisten hoidossa eh, vuoden 2013 jälkeen. Olen kovin kiitollinen yhteistyöstänne olen aivan varma, että pääsemme hyvään päätöslauselmaan, joka vastaa meidän tavoitteitamme, samoin kuin mehiläisten hoitajia. Kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun. Edustaja Morbey. Morbey, it's your time. Köszönöm szépen. Megdöbbentő volt számomra eh, azokból a levekből. Niin, tämä oli suorastaan ravisuttavaa, minkälaisia kirjeitä minä olen saanut unkarilaisilta mehiläisten kasvattajilta. He ovat, ne ovat kertoneet eh, järkettävistä tilanteista, jotka johtuvat vain tällaisesta voiton tavoittelusta eh, Perinteisesti hyvä unkarilainen hunaja on nyt vaaravyöhykkeessä. On mahtavia määriä markkinoilla. Tämä ei ole tyypillistä pelkästään Unkarille, vaan muillekin maille Euroopan unionissa, että tilanne on tämä. Hyvin paljon väärennettyä hunajaa on markkinoilla ja siihen asiaan on puututtava. Toinen asia sitten, tämä voiton tavoittelu on johtanut siihen, että viljely on hyvin yksipuolista, geenimuunneltuja lajeja käytetään ja sitten käytetään kasvinsuojelumyrkkyjä, jotka ovat hyvin vaarallisia mehiläisten terveydelle. Hunaja joka tulee eri lähteistä ja joka on hyvin erilaista laadultaan. Nämä kaikki asiat sekoitetaan keskenään. Ja kun hunajalajit sekoitetaan, niin unkarilainen, unkarilainen laadukas hunaja joutuu tällaiseen kansainväliseen hunajasekoitukseen mukaan. Ja voiton tavoittelevat, voittoa tavoittelevat kapitalistit ostavat tätä hunajaa, sekoittavat sitä kiinalaiseen hunajaan, joka on huonolaatuista. Unkarilainen kuluttaja sitten saa tätä syötäväkseen ja e, näinhän unkarilaisen hunajan maine tärveltyy. Eikä tämä nyt pelkästään unkarilainen ongelma ole. Se, mitä mehiläisten kasvattajat pyytävät, on, että kolmansista maista tuotu ei saisi enää tuoda hunajaa. Parasta olisi tietenkin se, että etiketeissä olisi alkuperämerkinnät aina, josta kävisi aina ilmi, mistä hunaja on peräisin. Tällä tavalla kuluttaja voisi päättää itse, minkälaiset ostoperusteet hänellä on ostosta tehdessään, koska hunajan laatu on aina erilaista. Tämä muillakin aloilla ongelma. Laatukriteerit eivät ole ollenkaan samat kolmansissa maissa, vaan siellä tuotetaan paljon halvemmalla – ja sitten tämä hunaja, hunaja tulee Euroopan markkinoille ja haittaa sitten markkinoitamme ja Unkarinkin markkinoita. Olisi hyvä, jos hunaja voitaisiin aina kaupata siellä, missä se on tuotettu pitäisi olla jonkinlainen oma verkostointi, myynti, verkosto, markkinointiverkosto, jotka sitten, johon sitten annettaisiin markkinointitukea. Tällainen markkinointituki olisi hyvä muutenkin, koska silloin nämä ahneet monikansalliset yritykset eivät tulisi siihen ja saisi tukea, vaan tuki menisi suoraan tuottajille. Tiedotuskampanjoitakin tarvitaan. Pitäisi kertoa siitä, kuinka terveellistä hunaja on. Meillä on muutosehdotuksia. Me annamme tarkistuksemme ajallaan. Ja tämä on aivan oikean suuntainen asiakirja, mutta vielä pitää parantaa. Kiitoksia sitten edustaja Reimers. Danke. Die Schutz der Bienen ist ein ureigenes... Niin, Tällainen suojeltu mehiläinen on hyvin tärkeä maatalouden kannalta. Se on kuluttajille tärkeä, se on luonnolle tärkitty, tärkeä. Ja kun nämä populaatiot nyt pienenevät, niin se on suuri ongelma EU:ssa ja meidän täytyy kiireellisesti siitä huolehtia. Tämä ehdotus nyt on ottanut hyvin monia mehiläisten suojelustoimia huomioon, mutta meidän täytyisi kuitenkin tässä nyt keskittyä pääasioihin. Minun mielestäni ne olisivat sitä, että nykyiset mehiläisohjelmat jatkuisivat näissä monivuotisissa ohjelmissa aina 2020 asti. Sitten pitäisi tie, siirtää tietoa tutkimuksessa maatalouden ja mehiläisten hoidon välillä. Meidän täytyy myöskin sairauksia torjua paremmin. Me tarvitsemme myöskin yhdenmukaisia tilastoja EU:ssa sillä tavalla, että me voimme tarkkailla, kuinka mehiläiskannat kehittyvät kussakin maassa. Meillä on yli 600 tuottajaa täällä, eikä meillä ole kuitenkaan minkäänlaisia laboratorioolosuhteita, missä tätä tutkittaisiin, sellainen pitäisi luoda. Meidän on ehdottomasti näiden mehiläiskasvattajien koulutukseen panostettava ja myöskin toimittava niin, että nuoria ihmisiä tulee alalle enemmän. Lopuksi sitten huomautan erästä käännösvirheestä. Bean mortality on tässä tekstissämme käännetty Bean sterben. Se ei ole oikein, vaan siinä pitäisi olla Sterblichkeit. Grazie, onorevole Reimers. La parola... Kiitoksia. Sitten edustaja Garcia Peri. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän on syytä olla tyytyväisiä tähän omaan aloitteeseemme. Olen varma, että Euroopan mehiläishoitoala tulee suhtautumaan aloitteeseemme hyvin myönteisesti, koska juuri tätä suullista kysymystä ja päätöslauselman esitystä. Puhumme strategisesta sektorista, koska mehiläisillä on tiivis linkki biodiversiteettiin. Se on tärkeä tekijä Euroopan maataloudessa. Kun ajatellaan päätöslauselman sisältöä, mielestäni se on myönteistä. Siinä korostetaan juuri niitä asioita, jotka huolestuttavat kaikkein eriten tätä alaa jotka koskevat eh, mehiläishoitoalan tärkeimpiä haasteita näinä aikoina. Joitakin kohtia ehkä voitaisiin vielä korostaa enemmän. Meillähän on tarkistusten jättöaika nyt, niin voisimme tehdä näitä pieniä korjauksia. Minusta on tärkeää mainita se, että mehiläishoitoalaa on riippuvaista olemassa olevista YMPn kansallista ohjelmista. Nämä on ainoa tukiväline, jolla voidaan kompensoida nykyongelmia. Olisi tärkeää myös tuoda esille se, että varroa punkki on tärkein terveysongelma mehiläisyhdyskunnissa Euroopassa tällä hetkellä. Edelleen olisi korostettava erityisesti sitä, että tarvitaan sekä terveyden valvontaa että myös kaupallisen laadun valvontaa. Tarvitaan harmonisoituja kontrolleja jäsenvaltioiden rajoille. Nämä ehdotukset voidaan vielä ottaa mukaan päätöslauselmatekstiin. Haluaisin kiittää komissiota. Komissio kertoi meidän asiasta. En tiedä, voisiko komissio vastata yhteen kysymykseen. Päätöslauselmassahan olemme ottaneet esille kysymyksen, joka koskee sitä, että eurooppalaisen eläin lääkepolitiikkaan otettaisiin mukaan mehiläisten terveys. Tiedän, että tätä on pyydetty jo pitkän aikaa alan taholta, mutta tiedän myös, että tällä hetkellä jotkut alan järjestöistä eivät pidä myönteisenä sitä, että tämä ala otettaisiin mukaan Euroopan eläinlääkepolitiikkaan. En tiedä, onko komissiolla tästä asiasta tietoja. Voisitteko antaa mahdollisesti jonkinlaisen selvityksen asian? Kiitoksia. Grazie, Garcia Perez, vicepresidente. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Kiitoksia puheenjohtaja. Minä luin tämän päätöslauselman luonnoksen ja minun mielestäni tämä on päätöslauselma, joka on ajankohtainen ja siinä katetaan äh, mehiläishoidon äh, ongelmat. Minulla on pari kysymystä. Äh, Tietenkin eh, myös eh, kansalliset ohjelmat ovat tärkeitä 2012, mutta minun mielestäni meidän pitäisi eh, pyytää, että nämä ohjelmat jatkuvat myös 2012 jälkeen ja meidän pitäisi ottaa esiin myös pölytyskysymys. Se koskee Euroopassa mehiläishoitoalaa kattavasti. Meidän pitäisi kannattaa ja tukea paikallisia markkinoita. Eh, on aivan selvä yhteys kuluttajien ja tuottajien välillä eh, eh, hunajalalla ja tämä hyödyttäisi kaikkia osapuolia siis. Niin, sitten terveystarkastus mehiläishoitoalalla. Meillä ei ole mitään omia tarkastajia. Me tarvitsemme ulkopuolisia asiantuntijoita tätä varten. Ja lisäksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä nuoriin, joista tulisi mehiläishoitajia. Kiitos. Grazie. Nico, onorevole McGuinness. Kiitoksia sitten edustaja McGuinness. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia rouva Lullingille siitä, että hän on aina kiinnostunut tästä aiheesta. Meillä on budjettiäänestyksiä, siinä lisättiin ensi vuoden määrärahoja, se on myönteistä. Pari kommenttia ainoastaan ajatellen tätä päätöslauselmaa. Vaikuttaa siltä, että täällä on pari aihealuetta, jotka ovat äh, yhteyksissä. Ammatti, äh, meilleishoitajan ammatti äh, ja muut kysymykset. Kohta 12 varsinkin tässä asiassa on tärkeä. Tiedonsiirto ja tutkimus ja ne, jotka hoitavat, hoitavat maisemaa siellä pitäisi äh, tukea äh, mehiläisiä, äh, villejäkin sellaisia. Tämä ei ole niin yksinkertaista kuin ajateltaisiin. On tärkeää, että yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudessa antaa joustoa jäsenvaltioille ja voidaan myös minä itse esimerkiksi nyt viime kaudella viljelin tässä parille alueelle mutta siinä tarvitaan hoitoa, sitä pitää todellakin hoitaa, siinä tarvitaan maatalous, maatalouden toimijoita ja viljelijöitä. Sitten kun katsotaan nuoria, minun mielestäni tätä pitäisi tukea, koska me emme ole tarpeeksi rohkaisseet nuoria tälle alalle, joka, jossa tarvitaan tietoa ja sinnikkyyttä. Minä tuen tätä aloitetta. Ja sitten yhteys bioteknologiaan näin komission luvuista, että Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Argentiinassa käytetään eniten bio teknologiaa. Ja jos on yhteys eh, siinä, että eh, mehiläiskannat pienenevät, eh, se riippuisi bioteknologiasta, mutta näin ei välttämättä ole tässä pitää miettiä myös äh, ampiaisia, joten äh, minua huolestuttaa, että esitetään tämä linkki tässä päätöslauselmassa, koska sillä on paljon laajakantoisemmat seuraukset. Minä tukisin Rouva Lullingia tässä asiassa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Eckhout. Chairman, and thank you also for the work on this resolution. Kiitoksia ja kiitoksia tästä päätöslauselmaehdotuksesta ja Rova Lullingia haluaisin kiittää hänen tekemästä työstä. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä sektori, erityisesti maatalouden kannalta. Mutta kaikkein tärkeintä tässä päätöslauselmaehdotuksessa on, tässähän komissio äsken kertoi, että he antavat tiedonannon vielä tänä vuonna. No se onkin ydinkysymys, että mitä tiedonannossa on. Olennaista kuitenkin on se, että me katsomme monia tekijöitä, koska tässä on hyvin monia tekijöitä, jotka ovat tärkeitä asiassa. Siksi ne pitäisi kaikki olla mukana täällä päätöslauselmaehdotuksessa. Täällä on bioteknologia, johon tie- tieteen tekijät sanovat, että tässä saattaisi olla sellainen linkki, me tarvitsemme riippumatonta tutkimusta ja me tarvitsemme, tarvitsemme tietoa. Kenttätutkimusta on tehty, mutta tietoa siitä ei ole saatavilla. Se onkin olennainen osa. Että meidän täytyy kääntää komis, kääntyä komission puoleen e, sillä tavalla, että saamme tietoa muun muassa kasvinsuojeluaineista, koska kaikki nämä moninaiset tekijät e, täytyy olla tässä mukana. Sitten täytyy saada julkisesti tie, olemassa olevaa tietoa. Sitä meidän pitäisi päätöslauselmalla pyytää. Siksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että tutkijamme saavat tietoa ja sillä tavalla tiedämme, mitkä asiat ovat tärkeitä. Sitten Rova Guinnessille, niin kyllä täällä on mehiläisiä, myös Amerikassa on on mehiläisiä, siellä on vielä suurempi ongelma ja siellä käytetään geenimuunneltuja kasveja enemmän. No, tässä voi olla jonkinlainen asia, jossa, josta tämä, johon tämä päätöslauselmakin ottaa kantaa. Bene, e, l'onorevole Glattenfelder la parola. Sitten edustaja Glattenfelder. Köszönöm szépen, Nagyon sok minden köt a méhészethez, többek között... Niin, minulle on tärkeää se, että, että se talo, missä äitini syntyi, se oli kymmeniä vuosia sellainen instituutti, jossa mehiläishoitajia koulutettiin. Ennästen kommunistit valtiollistivat sen ja perhe siis tämä talo ei annettu, vaan meiltä tämä talo vietiin. Joka tapauksessa minun perheeni on hyvin tiiviissä yhteydessä ollut, tiiviissä yhteydessä ollut tähän mehiläishoitajien asiaan. Minun mielestäni tämä on aivan loistava paperi ja kaikkein tärkein asia tässä on se, että komission täytyy huolehtia siitä, että 2013 vuoden jälkeen yhteisessä maatalouspolitiikassa – edelleen on tukea mehiläisen kasvattajille, koska he tarvitsevat tätä tukea. Haluaisin kuitenkin täydentää mahdollisesti tätä ehdotusta tulevana Tulevana puolivuotiskautena, kuten komissaarikin eilen sanoi, että EUn pitäisi tästä laatupolitiikasta tehdä oma selontekonsa. Ja olisi hyvä, jos me kannustaisimme komissiota siihen, että myöskin tämä mehiläisten kasvatus tulisi mukaan. Tällä hetkellä nimittäin Euroopan unioni säätelee merkintöjä ja alkuperämerkintöjä hunajan kohdalla hyvin oudolla tavalla. Kun jos hunajassa on yksi prosentti EU-hunajaa ja loput Argentiinasta, niin etiketissä ei suinkaan lue, että 99 prosenttia on Argentiinasta, vaan merkinnöissä lukee, että on kysymyksessä sekoitus EUn ja EUn ulkopuolisesta hunajasta. Kuluttajan suoja kuluttajansuojan kannalta on hyvin tärkeää, että paketissa myös lukisi nämä prosenttiosuudet, jotta tiedettäisiin kuinka paljon hunajasta on EUn hunajaa ja kuinka paljon ulkomailta kolmansista maista peräisin. Olisi myös hyvä muistaa se, että hyvin eri tuotteiden merkinnöissä lukee, että tuote sisältää hunajaa ja me näemme monenlaisia merkintöjä hunajan läsnäolosta. Mutta kuitenkin, kun katsomme vaikka myslipakettia, niin siellä lukee, että täällä on 5 prosenttia hunajaa – ja sitten 95 prosenttia sokeria. Jos alle puolet sokerista tuotteesta on hunajasta, niin silloin itse asiassa ei pitäisi tätä ollenkaan mainostaakaan tuotteena, joka sisältää hunajaa. Komissio komission pitäisi ottaa kantaa myös lainsäädäntöehdotuksessaan tähän asiaan aivan samalla tavalla kuin eilen kuulimme näistä tomaattimurskeista ja muista. Kun meillä on laatupolitiikka tulossa, niin tämäkin kysymys olisi syvä olla mukana ja sen pitäisi olla tekstissäkin. Bene, chiudiamo questo dibattito con... Kiitoksia ja lopuksi Michel Danten tämän keskustelun päätteeksi. Puhun hyvin lyhyesti. Nyt keskustelemme mehiläisistä ja niiden roolista biodiversiteetissä, miten ne voivat parantaa maataloutta. Tämä rooli ei ole enää kiistanalainen, mutta me keskustelemme paljon kuolleisuuden syistä Jotkut ottavat esiin innokkaasti tietyt syyt ja jotkut sanovat, että juuri päinvastainen syy aiheuttaa mehiläiskuolleisuutta. Euroopassa meillä on todellakin töitä tehtävänä, jotta vahvistamme tutkimusohjelmia, jotta saamme selville mehiläiskuolleisuuden syyt. Meidän täytyy ryhtyä analysoimaan riippumattomasti. Me tarvitsemme mehiläisiä ei ainoastaan huvin takia tai hunajan takia, vaan biodiversiteetin hyvän toiminnan takia. Grazie eh, Michel. E adesso eh, per Kiitoksia Michel ja lopuksi annan puheenvuoron komission edustajalle, tohtori Ladomadalle, niin hän voi vastata kollegoiden kysymykseen. No, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään komissio on saanut varmasti miettimisen aihetta tärkeissä asioissa. Henkilökohtaisesti otin ylös muutamia asioita, joihin voisin antaa vastauksen. Erityisesti mitä tulee tähän nykyiseen lainsäädäntöpuitteeseen koskien mehiläistauteja. Tilanne on seuraava. Meillä on neljä mehinäistautia, joita pidetään erityisen tärkeinä – Euroopan politiikan tasolla. Eurooppalainen rutto, amerikkalainen rutto, Small Life Beetle, Loinen ja Trupille Laps. Nämä neljä taudin aiheuttajaa ovat sellaisia, joista on olemassa terveydenalan sääntelyjä koskien mehiläisten liikkumista ja mehiläisten tuontia. Meitä huolestuttaa erityisesti eh, kahden loisen tuonti Tropile Lapsi ja Beetle, joiden vaikutukset voivat olla todella traagisia. Ei ole mahdollista taata näiden loisten osalta turvallisuus EUn ulkopuolella, koska ne voivat tulla EUn sisälle usein kasvituotteiden mukana tai myös muiden tuotteiden mukana, jotka pääsevät EU-hun eikä sitä voida estää. Turvallisuustasoa ei voida siis taata täysin, riski ei ole nolla. Komissio ei ehdota erityissääntöjä koskien varroapunkkia. Se johtuu siitä, että varroapunkki on loinen, jota on jo kaikissa EU-maissa havaittu. Jos nyt EUn sisällä otettaisiin käyttöön sääntöjä, niin se aiheuttaisi vain ylimääräisiä ongelmia mehiläishoitajillemme. Mutta kuten sanoin aikaisemmin ja niin kuin jotkut tämän valiokunnan jäsenetkin ovat korostaneet, komissio rahoittaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kansallisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on torjua varroapunkin leviämistä, joten tässäkin asiassa toimimme. Mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu? Komissio on työstämässä ehdotusta uutta eläinterveyslakia varten. Kutsutaan sitä vaikka sellaiseksi. Siihen tulee mukaan kaikki eläinlajit ja myös tietenkin mehiläiset. Se ei merkitse sitä, että Euroopan unionin komission pitäisi huolehtia hämähäkkien terveydestä, mutta tietenkin myös nämä näkökohdat ovat mukana ja myös mehiläiset ovat mukana. Tällainen kokonaisvaltoinen lähestymistapa on tapa, josta, jolle olemme saaneet myös parlamentin hyväksynnän. Aikanaan Euroopan parlamentti kommentoi eh, komission eläinterveyttä koskevaa tiedonantoa. Tiedonannon tiedonanto, jota komissio nyt valit, valmistelee ja joka luultavasti tullaan hyväksymään tämän vuoden loppuun mennessä – käsittelee lähinnä mehiläisten terveyttä geneettisesti muunnellusta eliöistä. Tiedätte, että nykyyn sääntöjen mukaan voidaan käyttää GM-organismeja ainoastaan sen jälkeen, kun Euroopan eläin Euroopan elintarvikevirasto on tehnyt siitä turvallisuusarvioinnin ja mukana on oltava myös mahdolliset kielteiset vaikutukset eh, mehiläisiin. Edelleen aivan kuten täällä joku jäsen totesi, ei ole olemassa tieteellistä todistelua sille, että muuntogeeniset organismit johtaisivat eh, mehiläisten terveysongelmiin suuremmassa määrin kuin muut kuin muuntogeeniset organismit. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille kollegoille. Muistutan teille siitä, että tarkistusten jättämisen määrä aika on 6. lokakuuta ja valiokuntaan päätös tullaan tekemään 26.–27. lokakuuta. Rova Lulling. Niin puheenjohtaja, aivan lyhyesti haluan kiittää kollegoja kommenteista ja myönteisestä eh, kannanotoista. ottaisin vielä esiin sen, että jo 10-15 vuotta tämä on huolestuttanut meitä, tämä merkintäkysymys. Meidän pitäisi painottaa vielä hiukan enemmän tässä päätöslauselmassa tätä ongelmaa. Minulla on nämä tilastotietoja täällä tuontihinnat hunajan osalta vaihtelevat yhdestä eh, yksi eh, neljä eh, sentistä per kilo neljä viiteen euroon kilolta. Tämä on hyvin vähän minä aion esittää tarkistuksen, jotta voidaan vielä tätä kautta painottaa tätä merkintäongelmaa, mutta sanoisin, että eh, nämä ohjelmat mahdollistavat paljon asioita, jotka nyt mainittiin. Haluan muistuttaa, että jo vuosia sitten me pyysimme komissiolta, että se saisi aikaan 75 prosentin yhteisrahoituksen nykyisten asetusten puitteissa. Se ei ollut koskaan samaa mieltä, koska joillakin alueilla, jos joillakin asio- alueilla ei käytetä kokonaan tai hyvin vähän näitä rahastoja, joita käytössä on, niin silloin sellaiset jäsenvaltiot tai alueet jotka sitä tarvitsevat, eivät saa äh, haluamaansa rahoitusta. Komissio ei kuitenkaan ymmärrä, että mm, kyllä me voimme äh, miljoonia vielä löytää äh, ja tämän avulla, tämän avulla voimme varmistua siitä, että jatketaan edelleen tuotantoa täällä. Barroso löysi yhtäkkiä miljardin ja sillä tavalla saatiin edelleen kehitysapua. Emmekö me muutama miljoona nyt voisi löytää, näitä me pyydämme, jotta voidaan taata paremmin nämä ohjelmat. Sanoisin vielä, että me olemme yrittäneet rikastaa vielä tätä päätöslauselmaa. Haluan kiittää kaikkia, kiittää kaikkia kollegoja. Kiitos. Bene, grazie Madame Lulling. Ringraziamo la commissione. Hyvä, kiitoksia Rova Lulling. Kiitän komissiota ja kaikkia jäseniä. Nyt voimme mennä eteenpäin esityslistalla. Komission vihreä kirja metsien suojelusta ja metsätiedosta EU-ssa. Varautuminen ilmastonmuutokseen. Kuten tiedätte, ympäristövaliokunta käsittelee tätä asiaa. Meidän on laadittava asiasta oma lausuntomme. Ja valiokunta on antanut tehtävän kollega Niku Leskulle. Muistutan teille, että tämän valiokunnan lausunto on erittäin tärkeä, koska aiheesta on meidän ja ympäristövaliokunnan kanssa ollut vähän nokan koputusta ja nyt meidän onkin hyvä kuulla tästä asiasta Puhumme tärkeästä asiasta, metsien kunnosta, ympäristöpalveluista julkisena äh, hyödykkeenä. Nyt annan puheenvuoron edustaja Nikuleskulle lausunnon esittelemiseksi. Olkaa hyvä. Subiectul este vast, n-am să încerc să-l acopăr întregime în seara aceasta. Minä en aio koko tätä aihetta tällä kertaa käsitellä aivan kokonaan. Tämä vihreä kirja kuvaa Euroopan metsiä ja niitä ongelmia, jotka koskevat kaikkia näitä metsiä. Täällä on tiettyjä kysymyksiä, joiden avulla sitten käydään julkista keskustelua. Metsät eh, tuottavat erilaisia palveluita eri tavoilla. Ihmisen toiminnalla on hyvin paljon merkitystä metsiin ja sitten pitää huomata, että eurooppalaiset metsien lajit ovat muuttumassa. Ilmastonmuutos altistaa metsät paljon tällaisille ympäristöshokeille. Täällä vihreässä kirjassa on eräitä vaste, vastineita ja vastauksia, kuten esimerkiksi, että metsien merkitys, jos sitä nostetaan, niin minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä ja ja millä tavalla metsärooleja sitten vahvistettaisiin. Miten me voimme vastata haasteisiin, mitkä ovat kaikkein haavoittuvimmat alueet ilmastonmuutoksen takia ja miten Eurooppa voisi täydentää niitä toimia, joita jäsenmaissa jo tehdään. Jos kansalliset politiikat ja Euroopan unionin politiikka ovat riittäviä Euroopan metsien suojelussa – niin mitä pitäisi tehdä, jotta geneettinen perimä metsissämme säilyy? Millä tavalla me voimme parantaa metsätietoa ja tietoa siitä, kuinka paljon puureservejä meillä on? Komissio on valinnut kaksi linjaa tänne lähestymistapaan. Ensinnäkin metsien suojelu kaupallista hyödyntämistä vastaan – tässä pitäisi minun mielestäni puhua paremminkin metsien oikeasta hoidosta. Nimittäin metsät suojelevat myös maataloustuotantoa ja on hyvin paljon tällaisia yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä syitä, jois, minkä vuoksi metsät ovat tärkeitä. Myöskin kaupunkiseuduille nämä ovat tärkeitä. Kaupungeissa käytetään puuta ja metsänhoito on hyvin tärkeää talouden kannalta, erityisesti maaseudulla. Metsä antaa työtä, metsä antaa ratkaisuja energiaa kysymyksiin uusiutuvien energioiden sektorilla ja vastaa strategia 2020. Julkista eh, omaisuutta tämä metsä on ja maatalouspolitiikan tulevaisuudessa – on niin, että meidän pitäisi myöskin metsänomistajia tukea sillä tavalla, että metsänomistajille korvattaisiin tietyt menetykset. Samalla tavalla me voimme myöskin luonnon monimuotoisuutta suojella. Ensinnäkin, mitä Euroopan unioni voisi tällä sektorilla tehdä? me voimme jättää sen kansalliseen päätäntävaltaan, tämän metsäpolitiikan, tai sitten se voidaan ottaa yhteisön päätäntävallan toimivallan piiriin. Euroopan unionin toimintaa koskevan sopimuksen mukaan täällä on toissijaisuusperiaate voimassa, jonka mukaan metsäsektorille Euroopan toimivaltuuksia ei pitäisi laajentaa – Natura 2000-verkosto on eräs metsien suojelukeino, joka Euroopan unionilla on, ja niitä on muitakin. Täytyy muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti on hyvin moneen otteen, otteeseen pyytänyt todellista metsäpolitiikan luomista. Tällä tavalla voitaisiin metsiä hoitaa kestävästi ja voitaisiin nostaa tämän taloudellisen sektorin arvoa siihen, missä sen paikka on. Pitäisi myöskin saada kansalaisten elämän laatua nostettua, nimittäin metsä voi myöskin vaikuttaa siihen. Metsän kasvatus ja metsien hoito, niiden pitää olla aivan integroituja toimintoja. Ja se, että jos, jos asetamme tuottavuuden ja suojelun vastakkain, niin se on keinotekoista – Jos me jaamme Euroopan varat maatalouden ja metsien kesken paremmin, niin yhteistoimintaa syntyy. Sitten Meillä on sitten toinen jalka. Meidän täytyy miettiä rahoitusta, kun on kysymyksessä maaseudun kehittämishankkeet. Ja nimenomaan 2013 jälkeen. No mitä sitten Euroopan toimet metsäsektorilla? Mitä pitäisi tehdä? ilmastonmuutoksella on erilaisia vaikutuksia eri puolilla Eurooppaa. Pohjois-Eurooppa tulee tuottavammaksi ja sitten etelässä käy päinvastoin. Meidän täytyy eri lajeja mm, sopeuttaa. Meillä on mannerilmastoa toisilla paikoilla ja sitten joillakin seuduilla taas lajien, lajeja ei voida valita näin vapaasti. Tietyillä alueilla on hyvin paljon myrskyjä. Etelä-Euroopan metsät ovat pienenemässä ja tällä tavalla pitää olla sellaisia strategioita, jotka päätetään alueellisesti. Niiden pitää kuitenkin saada Euroopan tasoista koordinaatiota. Mitä sitten metsätietoon tulee? Minun mielestäni meillä täytyy olla yksi yhtenäinen tilastoväline sillä tavalla, että me tiedämme, mikä metsien terveydentila on, miten metsiä voidaan säilyttää. Me tarvitsemme tiettyjä avainindikaattoreita, jotka kertovat kaikista niistä tuotteista ja palveluista, joita metsä voi meille tarjota. Sitten meidän täytyy myöskin aina muistaa kestävä metsänhoito. Kaikki uudelleen istutusohjelmat ovat tervetulleita. Nämä ovat kansallisia ohjelmia ja me aiomme pyytää, että nämä hankkeet ovat jatkossa sellaisia, jotka rahoitetaan myös 2013 jälkeen. Molto bene, grazie all'onorevole Niculesco. Kiitoksia edustaja Niculescu. Nyt aloitamme keskustelun. Täällä on jo joitakin puhujalistalla ja sitten annamme komission edustajalle herra Schulzille puheenvuoron. aloittamme. edustaja Eikistä. Olkaa hyvä. Ilman mikrofonia. Nytkö on parempi? Oikein hyvä, kiitos. Voin äh, kiittää edelleen esittelijää hyvän keskustelun alusta. Metsäkysymys on erittäin tärkeä kysymys, eurooppalainen kysymys. 42 prosenttia maa-alueestamme on metsää ja silti siitä keskustellaan hyvin vähän. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että YK tunnustaa sen, että meillä on kasvava pitkän aikavälin trendi eh, metsän kattavuudessa eh, ja tämä trendi on eh, vakaa. Tämä on hyvä asia biodiversiteetille, taloudelle ja sosiaalisestikin, mutta myös ilmastonäkökulmasta. Minä en ole varjoesitelle pelkästään täällä olen esittelijänä Intre-valiokunnassa tässä mietinnössä, niin minä haluaisin painottaa vielä sitä, että tällä sektorilla on yli 380 miljardin liikevaihto ja 350 e, e, yritystä 8,6 e, prosenttia kokonaisuudessaan tuotanto työntekijöiden määrästä. Eli merkittävä taloudellinen vaikutus on tällä alalla. Kestävä metsänhoito, metsän suojelu on erittäin tärkeää, jotta metsät pysyvät Eh, pysyvät eh, terveinä ja kestävinä. Ja niiden vaikutukset ovat selkeitä myös ilmakehään. Paras menetelmä, eh, jonka avulla olemme pitäneet hiilidioksidipäästöt alhaalla, on se, että pidämme talot, puutalot, säilytämme satoja vuosia ja käytämme puuta talojen rakentamiseen. Vanha menetelmä. Mm, vaarana on se, että kestävä metsänhoito sitä rohkaistaan väärällä tavalla. Puun tuotanto ei välttämättä ole kannattavaa ja voi olla, että kestävä puun käyttö mm, menee energiaintensiiviseen materiaaliin. Anteeksi, minä en kuule edes itseäni tässä. Niinpä sen sijaan, että käytettäisiin äh, metsän tuotteita, käytetään äh, muovia äh, ja muita epäorganisia materiaaleja. Sanoin aivan aluksi myös, että tämä koskee myös omistajuuskysymystä ja sekin pitäisi ottaa huomioon silloin, kun keskustelemme asiasta Eurooppa-tasolla. Komission teksti on mielestäni periaatteessa hyvä. Olen tyytyväinen siihen, että eh, tai olen tyytyväinen asioihin, joihin tekstissä pyritään. Meidän pitäisi varmistua siitä, että metsäaloitteet pyrkivät sopeuttamaan metsää ilmastonmuutokseen eh, sen sijaan, että eh, suojellaan. Muutoksia on olemassa ja sitä on tulossa, kun katsotaan, miten lajit siirtyvät pohjoiseen, hyönteiset siirtyvät pohjoiseen, Esimerkiksi kovakuoriaiset ovat merkittävä ongelma Kanadassa ja nyt Euroopassa ja ne siirtyvät koko ajan pohjoisemmaksi. Eurooppalaisella koordinaatiolla on oma merkityksensä, kun valvotaan ilmastonmuutoksia, laaditaan lajistoja, laaditaan tilastoja ja kehitetään kestävää metsänhoitoa. Nyt tarvitaan myös niin olen iloinen, että esittelijä mainitsee hyvät käytännöt, käytänteet ja teknologian siirron. Meidän pitäisi painottaa tätä myös YK-neuvotteluissa. Eh, siellä useinkaan asiat ei tule esille. Mutta nyt pitää muistaa, että tämä on sellainen aihe, jossa meillä on melko paljon eh, subsidiariteettia eli läheisyysperiaatetta noudatetaan. Meidän, meillä täytyy olla eurooppalaiset suuntaviivat, mutta noudattaa läheisyysperiaatetta. Metsät ovat tärkeitä myös alueelliselle kehitykselle ja niinpä pitää keskustella tästä myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistus kysymyksen yhteydessä, jossa haluamme nyt parantaa tiedotustoimintaa EU-ssa ja EUn ja jäsenvaltioiden välillä, eh, niin saamme paljonkin aikaiseksi varmasti. Ja lopuksi vielä olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että hyvin erilaiset olosuhteet ovat idässä, lännessä, etelässä, pohjoisessa, kun puhutaan metsänhoidosta, omistajuudesta, perinteistä, historiasta ja tietenkin eh, biologisesta monimuotoisuudesta. Meillä pitää olla tietynlainen muoto Euroopan unionissa sille, miten nämä eri muodot tai eri tavat voivat säilyä rinnakkain. Kun katsotaan metsälainsäädäntöä, kun päätetään, että tällä tavoin hoidetaan meidän metsiämme, kaikkialla, niin aina silloin menetetään biologisessa monimuotoisuudessa ja yrittäjyydessä. Meidän täytyy pitää tämä mielessämme. Kiitos. Kiitoksia edustaja Eek. Jatkamme keskustelua. Patrao Neves, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen erityisen tyytyväinen, koska tämä asia on otettu käsittelyyn, koska se on yleisesti ottaen niin tärkeää ympäristölle, mutta myös siksi, että sillä on selvä yhteys maan viljelyyn. Mitä tulee esittelijän esitykseen, olen tyytyväinen, koska panin merkille, että hän puhui aikamoisesta puutteesta. On paljon asioita, joita parlamentti pitäisi käsitellä, kun tätä asiaa käsitellään. Aivan ensiksi haluaisin ottaa esille hänen toteamuksensa, kun hän totesi, että tähän asiaan liittyy monia näkökohtia. Me tarvitsemme tässä asiassa politiikkaa, metsänhoitopolitiikkaa, jolla olisi, jossa olisi kokonaisvaltoinen lähestymistapa. Muussa tapauksessa emme pääse tehokkaisiin tuloksiin. Kuten aikaisemmin sanoin, kyseessähän on ala, jolla on useita haaroja. Edelleen kyseessä on jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia, siksi on yhteistyöllä ja koordinaatiolla erityinen merkitys, niitä on käsiteltävä. Olen sitä mieltä, että tänään käsittelemämme asia on todellinen haaste jäsenvaltioiden ja EUn koordinaatiota ajatellen. Ainoastaan tätä kautta voimme hyödyntää näiden erityistoimien tuloksia, joihin ryhdymme ja laskemaan kustannuksia. Eli samalla toiminnalla voisimme toimia tehokkaammin vähemmällä rahallisella panostuksella. Jotta tähän päästäisiin, minun mielestäni on edettävä kahdella toimintalinjalla. Yksi niistä koskee valmistelevien toimien laatimista niin, että metsät valmistellaan ilmastonmuutokseen. Edelleen on todettu, että olisi sopeutettava metsiä. Meillä on tässä asiassa valtava haaste edessämme, koska mehän tiedämme, että metsä sinänsä on jo valtava haaste äh, riippuen siitä, minkä tyyppistä metsää missäkin vain Eurooppaa on. Sitten on toinen haaste, jota emme voi unohtaa, joka koskee suojelua. Kyseessä ei ole ainoastaan ähm, metsien sopeuttaminen, vaan myös se, että meidän on suojeltava sitä, mitä meillä on. Meidän on suojeltava metsiämme ja samaan aikaan on kehitettävä sopeuttamistoimia niin, että metsät sopeutuisivat ilmastonmuutokseen. Haluaisin äh, puhua vielä lisää tästä suojelusta, koska mielestäni siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Se on asia, joka minua eniten huolestuttaa, erityisesti jos katsomme näitä vaikuttavia lukuja. Esimerkiksi Portugalia koskien, omaa maatani koskien on melkoisia lukuja. Tänä vuonna kesän metsäpalot aiheuttivat Portugalissa. tilanteen, jossa koko Euroopan unionissa palanneista metsästä 70 prosenttia olisi ollut Portugalissa. Tämä on aika huolestuttavaa, koska Portugalissa metsästä saadaan 3 prosenttia BKTstä ja 200 000 henkilöä on siitä riippuvainen. Haluaisin, että komissio ottaisi riittävästi huomioon sen, että metsän palojen ehkäiseminen otettaisiin riittävällä tavalla mukaan erilaisiin Euroopan unionin ennaltaehkäisyhankkeisiin, koska ei ole mielestäni mitään järkeä, että me täällä laadimme tulevaisuutta koskevia ohjelmia. Tietenkin se on valtavan tärkeää, kun juuri ajatellaan tätä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista, mutta siinä ei ole mitään järkeä, ellei me suojele sitä, mikä meillä nyt jo on, ei ainoastaan sen arvon, arvon takia, vaan, vaan Mm, tilanne vain pahenee, jos ei siihen puututa. Köszönöm szépen. Az előadó nagyon kiválóan mutatott arra rá, hogy a... Minun näkemykseni mukaan esittelijä on mm, hyvin viitannut siihen, että ilmastonmuutos saattaa johtaa siihen, että kuivuus vaikuttaa yhä enemmän meidän viljelyymme, anteeksi meidän metsimme. Täytyy istuttaa sellaisia puulajeja, jotka kestävät eh, kuivuutta. Erityisesti sellaisissa metsissä, joissa kaikki muut lajit eivät eh, menesty. Meillä nimittäin on jäsenmaita Euroopan unionissa, jotka eivät salli kaiken tyyppisten lajien käyttöä, koska ne eivät ole kotoperäisiä lajeja kyseisessä maassa. Mutta ilmastonmuutos johtaa siihen, että ainoastaan tietyt lajit menestyvät tietyissä oloissa, kuten ankarassa kuivuudessa. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on, että olisi varmaankin hyödyllistä vähän tarkistaa näitä eurooppalaisia ohjelmia. Unkarisissa, Unkarissa esimerkiksi on tällaisia niittyalueita, joihin aivan spontaanisti kasvaa metsä. Ympäristöohjelmissa, jota e, Eurooppa rahoittaa, niin nämä puut kaadetaan ja sitten uudelleen perustetaan e, niittyjä. Mikä sitten, mitä sitten tapahtuu 5-10 vuotta myöhemmin, ryhdytään metsittämään näitä alueita ja mitä sitten tapahtuu, tai siis kun näiltä alueilta on EUn tuella puut kaadettu – Monet alueet, jotka kuuluvat Natura 2000, niin nekin ovat sellaisia alueita, joissa estetään spontaani metsän muodostuminen. Nämä metsät eivät ole kovin arvokkaita ja olisi ehkä hyödyllistä, hyödyllistä että sinne ihan tahallaan istutettaisiin puita tai että annettaisiin niiden kasvaa. Suurempi puun tuotanto on sellaista, että siitä saadaan enemmän raaka-ainetta Euroopan käyttöön ja se on hyvin tärkeää. Sitä on korostettava. Tämän lisäksi Euroopan unionissa on hyvin paljon tällaisia reuna-alueita, kuten vaikka moottoriteiden varret, ehkä joihin olisi hyödyllistä istuttaa puita. Metsitys, sitähän ei tietenkään voida, voida siinä mielessä ajatella, mutta jos vain istutettaisiin autopaneen reunalle, niin se olisi hyödyllistä. Kiitoksia sitten Martin. Niin, minä voin hyvin paljon yhtyä siihen, mitä tässä valmistelija on sanonut. Ja tässä asiakirjassa määritellään, mikä on metsä. Minä ajattelin, että metsä on puuta, mutta täällähän on määritelty metsä, metsä sillä tavalla, että jos yli, yli 10 prosenttia metsäalasta alasta on puuta, niin se on metsä. Mitä me tarvitsemme niin kiireesti, niin me tarvitsemme yhteistä politiikkaa metsien suojeluun. Ekosysteemin kannalta metsiä ei arvo, arvosteta tarpeeksi, vaan metsää pidetään vain sellai, sellaisena alueena, joka ei mitenkään ole esillä. Metsillä on paljon sellaisia toimintoja, jotka liittyvät ilmastoon ja e-, ekosysteemien toimintaan. Meillähän oli jo mietintö valiokunnassa, joka käsitteli metsäpaloja. Siellä oli, tarvitaan uusia käsitteitä ja määritelmiä myöskin kiireellisesti. Meillä on hyvin paljon lähestymistapoja Euroopan unionissa, jossa me määrittelemme lähestymistapoja. Meillä on tiettyjä kansainvälisiä standardeja ja sertifiointijärjestelmiä. Ne ovat minun mielestäni hyviä siihen, että metsien hoitoa yhtenäistetään. Jäl- raaka-aineen kasvu, puun tuotanto energiatarkoituksiin ja pitää myöskin aina miettiä, että mikä milloinkin on järkevää ja missä vaiheessa käytetään yli resursseja. Tässä voisi Euroopan unioni omia standardejaan asettaa. Meidän täytyy myös ymmärtää se, että monilla alueilla on metsiä, jotka eivät oikein sovellu sinne. Siellä on vääriä puulajeja, ja jotka on vain istutettu taloudellisessa hyötymielessä. Pitää muistaa ekologia metsissä ja sillekin täytyy omat mittarinsa keksiä. Pitää olla uskottavaa myös muihin, suhteessa muihin maihin. Me vaadimme sitä, että tietyillä alueilla pysytään, pidetään metsiä. Ja sitten on aivan oikein, oikein, että Euroopan unionilta, kun me vaadimme metsitystä muualle, että me itse hoidamme omia metsiämme. Ja pitää muistaa, että biologinen ympäristö on, on, on etualalla eikä aina vain metsän käyttö joten meidän täytyy muistaa, muistaa se, että me itse olemme uskottavia muiden silmissä. Martin, adesso Luis Capola Santos. Kiitoksia sitten Luis Capola Santos, ole hyvä. Obrigado, Presidente. Muito do que eu queria dizer já foi dito. De qualquer modo. Kiitoksia Aika paljolti se, mitä halusin sanoa, on jo sanottu, mutta joka tapauksessa että minä halusin välittää olennaista tietoa esittelijälle. Sanoisin, että olen suurelta osin samaa mieltä näistä kohdista, jotka on esitetty. Tässä pitää ponnistella jotta otetaan huomioon nämä huolenaiheet, jotka tulevat esiin tässä mietinnössä, samoin kuin yleensä e, yhteisessä maatalouspolitiikassa. E, nyt e, metsät eivät ole yhteisö yhteisön laajuisia, vaan ne ovat hyvin monimuotoisia ja ne olisivat toisessa pilarissa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja eh, erittäin tärkeitä ohjelmia on eh, metsiä ajatellen. Nyt meidän täytyy eh, säilyttää ja vahvistaa tätä ulottuvuutta, koska siinä on merkittävästi käytössä läheisyysperiaate. Meillä itsellämme on hyvin vakava ongelma, eli metsäpalot. Siihen on useita syitä, luonnolliset syyt ja ihminen, ihmisen aiheuttamat. 2005 ensimmäistä kertaa olin eh, aivan järkyttävässä tilanteessa eh, tietyn eh, aikaa seurasin sitä, miten paljon tuli myrskyjä ilman sadetta. Ja sittenhän tulee välittömästi tietenkin valtavia metsäpaloja, koska silloin ilmankosteus oli ainoastaan 10 prosenttia. Meidän täytyy muistaa, että on tuhottu metsiä, kun rakennettiin laivoja ja rautateitä. Ja silloin tuli uusia lajeja vanhojen tilalle ja nämä ovat hyvin haavoittuvaisia. Meidän täytyy tehdä sellaista metsäpolitiikkaa, joka riittää myös siihen, että puututaan metsäpaloihin. Meidän täytyy toimia pitkällä aikavälillä ja me tarvitsemme siihen merkittävästi yhtiikan tukea Nämä ovat siis periaatteessa niitä syitä, minkä tähden mielestäni on olennaista, että ne otetaan mukaan vahvistamaan tätä päätöslausumaa. Kiitoksia. Päätämme keskustelun edustaja Anjon puheenvuoro. Nearly Niin, puheenjohtaja, minä yleensä esitän toisen näkökulman eh, silloin, kun eh, ilmastonmuutos tulee esiin. Viimeiset eh, kaksi talvea ne ovat osoittaneet, että meillä on valtavasti lunta ja sitten nähdään, nähtiin kesän aikana, että tämä oli oikeastaan aivan turhaa tämä kaikki pitkäaikaisempi toiminta. Tietenkin jos halutaan kasvattaa puita, siihen voidaan käyttää muutogenisia liikkeitä ja tässä ehkä syitä on tullut jo esiin. Nyt on tärkeää huomata jo, että ehkä tämä oli ehkä virhe, mutta siinä, siellä on esiintynyt myös sana globaali kylmeneminen Bene, grazie a tutti. Adesso io darei la parola alla Commissione. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle, edustaja Schultille. Ja hänen jälkeen palaamme sitten Nikuleskuun. Komissio, Schult, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia kovasti, äh, puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Huomasin, että eivät ainoastaan esittelijät, vaan myös parlamentin jäsenet ovat nähneet, miten laajalla ulotteinen tämä asia on eh, liittyen tähän vihreään kirjaan. Eh, me olemme kuulleet eh, eri sidosryhmiä ja meidän mielestämme tämä on tasapainoinen asiakirja – ja me olemme saaneet tukea myös muista komission osastoista. Kyse ei ole ainoastaan ekologisesta ympäristökysymyksestä, vaan kyse on myös metsän toiminnasta. Siinä on taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus myös. Me laadimme asiakirjan, koska viime vuoden tiedonanto ilmastonmuutoksesta sen jälkeen tätä pyydettiin. Sanottiin, että tarvitaan tietoa tai asiakirjaa metsäkysymyksistä. Ja niinpä meidän pitää päivittää myös EUn metsätalousstrategiaa. Tähän mennessä me olemme keskustelleet neuvoston työryhmissä koska mukana on myös suojelu eh, ja mukana on myös metsän, metsäpalien ehkäisy. Meillä on ollut korkean tason konferenssi Espanjassa juuri keväällä ja me aloitemme julkisen kuulemisen heinäkuussa ja meillä on 260 vastausta jotka pitää käydä läpi. Tässä vaiheessa nyt neuvosto on pyytänyt kertomusta julkisesta kuulemista, kuulemisesta vuoden loppuun mennessä ja siinä vaiheessa varmasti voimme asiasta jotakin esittää. Meillä on paljon vastauksia ja meidän täytyy analysoida ne hyvin tarkasti esimerkiksi kansalliset mehiläis- yhdistykset ovat vastanneet ja me olemme ottaneet myös nämä huomioon. Me saimme kuulla myös, että parlamentti on tehnyt sisäisen selvityksen vihreästä kirjasta. Se panti merkille. Me odotamme kuitenkin äh, tätä äh, mietintöä, joka laaditaan. Me olemme teidän käytössänne, jos tarvitsette apua ja ehkäpä voisimme keskustella kahdenvälisesti esittelijöiden kanssa. Siitä olisi varmasti hyötyä. Vielä toistan, että no, arvostan kovasti parlamentin kiinnostusta vihreään kirjaan ja me odotamme kovasti teidän lausuntoanne. Kiitos. Bene, ringraziamo Kiitän herra Schulzia ja kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Nyt annan puheenvuoron Nikuleskulle loppukommentteja varten. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoita. Vakuutan teille, että otan huomioon ehdotuksenne, kun laadin lausuntoni. Haluaisin kiittää komissiota komission antamista tiedoista. Haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa. On aivan selvää, että suurin osa kollegoistamme ovat erityisen huolestuneita koskien metsäalan tulevaisuutta, mutta ei tämä ole oikeastaan oman lausuntoni tarkoitus, vaan haluaisin keskittyä Euroopan metsien tilanteeseen. Tietenkin olemme huolissamme esimerkiksi trooppisista metsistä tai muista maailman metsistä. Niistä varmastikin pitäisi laatia toinen kertomus. Muulta osalta voin vakuuttaa teille, että tulen ottamaan huomioon teidän kantanne. Ja voi, jos voitte toimittakaa tarkistuksia niin, että meidän lausuntomme olisi mahdollisimman tyhjentävä. Kiitoksia. Grazie, onorevole Niculescu. Kiitoksia edustaja Nikulescu. Kiitän kaikkia nyt. Menemme kohtaan 15 esityslistassa keskusteluun kukka-alan tilanteesta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Giuseppe Bolitin. Hän on Italian maaseutu, maatalousjärjestön edustaja, myös Euroopan Kopan puheenjohtaja. Hän tulee kertomaan meille kukka-alan tilanteesta. Se ja sijaan nimissä. Meillä ei ole kovinkaan usein mahdollisuus puhua kyseisestä alasta. Se on kuitenkin merkittävä osa Euroopan maataloutta. Euroopan unioni on yksi tärkeimmistä koristekukkien tuotteista maailmassa, eikä tähän mennessä ole kuitenkaan tunnettu tarvetta EUn tu- tukeen alalla, koska ala on ollut hyvin vahva, mutta koko maatalous- ja elintarvikealaa ko- koetteleva kriisi on aiheuttanut myös kukka-alalle ongelmia siksi olemme ajatelleet, että valiokunnan olisi syytä ottaa asia käsiteltäväkseen. Ennen kuin annan vuoron pu- puheenjohtajalle, kiitän komissiota lähe läsnäolosta. Voitte varmaan lopuksi vastata kysymykseen. Kiitoksia, olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente De Castro. Kiitoksia puheenjohtaja De Castro ja kiitän myös parlamentin jäseniä tästä mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. Toivotan teille tervehdyksen Italian kukkalan edustajilta. Myös Mariangelo Kattano, joka on ligurialainen kukkaviljelijä, hän vastaa oman järjestöni kukkaalasta. Olemme järjestäneet kansainvälisen pohdintapäivän Sanremussa hiljattain ja tuolla oli mukana kaikki asiasta kiinnostuneet tahot ja pohdimme siellä ongelmia, joista tänään lyhyesti puhun. Euroopassa kukka-alan liikevaihto on varsin merkittävä. Sitä ei tule aliarvioida. Italiassa kolmekymmentäkuusi tuhatta työntekijä on tällä alalla. Kuten puheenjohtaja Eli Castro muistutti, Kukala ei ole saanut tähän mennessä minkäänlaista taloudellista tukea, eikä siihen ole kohdistunut mitään markkinajärjestelyä, kuten muihin maataloustuotteisiin Euroopassa. Kukka ala on kyennyt tekemään tuottoa myös ilman tukia. Aikaisemmin meillä ehkä oli vähemmän ongelmia kuin muilla aloilla. Tällä hetkellä kukkalakin kärsii globaalista kriisistä ja kysynnän pienentymisestä, mutta meillä on myös tiettyjä erityisongelmia, jotka olivat olemassa jo ennen kriisiä. Tämä on ongelma, nämä ovat ongelmia, jotka koskevat kaikkia eurooppalaisia viljelijöitä ei ainoastaan italialaisia. Esimerkiksi Italiassa kukan viljelyala on pienentynyt lähes neljänneksellä – Sama pätee Eurooppaan yleisesti. Kolmansista maista kukkien tuonti on jatkuvassa nousussa. Tällä hetkellä 74 prosenttia Euroopassa myytävistä kukista on tuotu kolmansista maista. Tänä päivänä Euroopan tuottajien on siedettävä hurjaa kilpailua. Viime vuonna ruusun keskihinta laski 50 prosentilla – 30 sentistä se laski keskimäärin 15 senttiin. Tämä johtui osittain joidenkin kolmansien maiden hyvistä säistä, erityisesti Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja erityisesti alhaisista työvoimakustannuksista ja paikallisten hallitusten tuista eurooppalaisten yritysten tuotannon siirtämisestä näihin kyseisiin maihin. Euroopan unionissa meidän on otettava huomioon tuotantokustannukset, työvoimakustannukset, energia- ja maankustannukset, myös ympäristö- ja hygienialainsäädäntö. Olemme sitä mieltä, että olisi otettava keskusteltavaksi kehitysmaiden tukipolitiikat ja tariffipolitiikka 95 prosenttia kukista tulevat ilman tulleja mukaan. Nämä politiikat voivat johtaa vääristyneeseen kilpailutilanteeseen ja aiheuttaa vahinkoa eurooppalaisille tuottajille. Tarvitsemme pohdintaa koskien näitä tukia tuotannon siirtämiselle. Ne aina vaikeuttavat itsenäistä tuotannon kehittämistä – ja köyhdyttävät luonnonvarojen käyttö, esimerkiksi veden laatua. Ongelmat ovat erittäin monimutkaisia ja siksi edustamani liittojärjestön mielestä ja myös kopan mielestä tarvitaan useita välineitä ongelmien ratkaisemiseksi, jotta ala saataisiin taas nousuun. Haluaisin muistuttaa joitakin asioita. Yhteisön poliittinen politiikalla on helpotettava tukea yrityksille, jotka tuottavat sisämarkkinoille tuotteita. On aivan absurdia, että annetaan tukea sille, että yritykset siirtyvät EUn ulkopuolelle ja sitten joudumme kilpailemaan näitä vastaan. Kun ajatellaan murien yritysten liikevaihdon ja tuotannon laskua, voitaisiin harkita suojalausekkeen käyttöä, joka on tarkoitettu tämän tyyppisiin tilanteisiin. Kolmansissa maissa torjunta-aineiden käyttöä on valvottava niin, että EUhun ei tuoda haitallisia jäämiä sisältäviä tuotteita. Olisi myös pyritävä siihen, että EU ei tuoda sairauksia ja loisia. Tarvittaisiin samanlaisia, samanlaisia terveysvaatimuksia EUn tuotuihin tuotteisiin kuin mitä EUn sisälläkin on. Vastavuoroisuusperiaatetta olisi sovellettava maailmanlaajuisesti. Kukka-alan mukaan ottaminen yhteisön maatalouspolitiikkaan olisi tapahduttava vuoden 2013 jälkeen. Sitä, tätä alaa ei pitäisi enää syrjää muiden kustannuksella. Tietyt ö, verohelpotukset ö, olisi myös otettava harkintaan dieselin osalta kukka-alan toimijoiden pitäisi voida hyötyä paremmin yhteisen ohjelmista koskien tutkimusta ja innovointia. Ja näin olisi pyrittävä logistiseen tehokkuuteen ja energiansäästöön. Kiitän huomiostanne ja lopuksi haluaisin todeta, että järjestö, jäsenjärjestöt, eurooppalaiset kasvattajat haluavat vain toimia olosuhteissa, joissa kukkia voidaan kasvattaa järkevästi. Haluaisin muistuttaa siitä, että kukat eivät ole yleillisyystarvikkeita, vaan symboloivat luonnon kauneutta ja hyvinvointia meille kaikille. Kiitoksia huomiosta. Grazie, eh, presidente Politi. Credo che sia effettivamente... Suuret kiitokset puheenjohtaja Poli. uskon todella, että tämä keskustelu on tarpeellinen. Kukka-ala koskee suurta määrää ihmisiä Euroopassa. Varmasti teidän esille ottamanne ongelmat ovat täysin konkreettisia. Ja on todella havaittu, että alan investoinnit ovat laskeneet. ja Nyt aloitamme keskustelun. Edustaja Jirkan maatalouspään osastosta on paikalla ja herra Tarabella on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, mais je niin, kiitoksia. Minä hyvin tarkkaan kuuntelin äskeistä esitystä ja tämä, mitä hän esitti, on hyvän suuntainen. Hän puhui hinnoista, ruusun hinnasta, joka laskee, koska on, koska paremmat kasvuolosuhteet ovat muualla, kuten Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. Me voimme puhua myös Kolumbiasta ja Keniasta, koska me tiedämme, että kaikki ne ruusut, jotka myydään meidän ravintoloissamme illalla, ne ovat luultavasti Kolumbiasta ja, Keni- Kolumbiasta ja Keniasta ja muista maista. Hän korosti sitä, että pitää miettiä vähän ympäristönormeja tässä kasvatuksessa ja myöskin näitä sosiaalisia seikkoja. Muutama vuosi sitten olin kolumbialaisten ammattiyhdistysihmisten kanssa tekemisissä. Ja he sanoivat, että tuotantoolosuhteet siellä ovat aivan järkyttävät. On kysymyksessä ympäristö, ympäristöasiat, koska täällä ihmiset tekevät paljon jaloin ilman kasvosuojusta työtä, vaikka kasvinsuojeluaineet ovat käytössä. No, me nyt tutkimme vapaapakauppaa, sopimuksia komission ja parlamentin kesken ja mietimme myös Kolumbian suhteen, niin pitäisikö tällaisia asioita ottaa esiin. Jos valvonta on tehokasta näissä tuotantoolosuhteissa, Ja mm, ajattelin esimerkiksi Saksa on kehittänyt tällaisen mm, tuotantostandardin, jossa sosiaaliset ja ympäristölliset seikat ovat, ovat, on otettu huomioon. Tällaista voidaan ajatella, voidaan suunnitella sitäkin, että kun nyt massiivisesti näitä kukkia Eurooppaan tuodaan, niin onko näissä tuotantonormeissa jotakin valvontaa? Aivan kuten herra Politi tässä äsken sanoi, työskentely ohtoi, työskentelyolosuhteet ovat sellaiset, että kilpailu todellakin vääristyy. Me emme voi tietenkään lopettaa kansainvälistä kauppaa, mutta me voimme painostaa näitä maita, jotta olosuhteita parannettaisiin. On myöskin eurooppalaisia firmoja, jotka siirtyvät toimintojensa näihin maihin juuri samoista syistä ja sitä täytyy, täytyy siis valvoa. Grazie eh, Mark, senz'altro la Commissione ci risponderà, c'è anche rappresentante. Kiitoksia Mark, varmasti mm, komissio vastaamme meillä myös Sankon pääosaston edustaja mukana, varmasti molemmat voivat vastata. Sitten Elisabeth, Elisabeth annan hänelle puheenvuoron välittömästi, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvin paljon tässä äskeisessä puheenvuorossa, niin puheenvuorossa tulikin esille sitä, mitä olin ajatellut. On hyvä, hyvä tietää, että meillä on samanlaisia ajatuksia. Minä haluaisin kuitenkin tähän kollegaan, kollegalle esittää kysymyksen. Tämä on hyvin tärkeä sektori. Olen saksalainen, voin sen vahvistaa ja minul, sen ja minulla kävin suurella kukkaviljelmällä Saksassa ja siellä kerrottiin, minkälainen tilanne on, kuinka vaikea se on ja kuinka kallista työvoima on. Myöskin kasvintorjunta-aineen hinnat ovat korkeat ja sitten tulee vielä lisäkysymys mieleeni. Miten pitkälle on harmonisointi Euroopan unionin sisällä edistynyt ja kuinka paljon pitää vielä harmonisoida. Ja olen myös kuullut, että kukkasektori on kuitenkin vapaassa kilpailussa aika hyvin pärjännyt. Tulevaisuus kuitenkin tulevaisuus on sellainen, että sektori odottaa kuitenkin Euroopan unionilta tukea. Minä toivoisin, että saisin vähän lisää tietoa, onko tällaista asiaa ajateltu ja voisimme miettiä sitä, että mitä, mikä tälle sektorille koko Euroopan tasolla olisi hyväksi. Mitä voimme yhdessä tehdä? E Kiitoksia Elisabeth. Sitten edustaja Delange. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Politia tästä alustuksesta. Hän analysoi hyvin. Kriisi on kaikkialla. Meillä 7 prosenttia on ollut laskua ja tämä on hyvin voimakas sektori Hollannissa. En kuitenkaan ole samaa mieltä kaikista ratkaisuista, joita tässä on ehdotettu. Nämä ovat italialaisjärjestöjen esittämiä ratkaisuja, mutta mm, Euroopassa on muitakin ajattelumalleja. Eh, kun eh, katsotaan eh, sitä, miten toimitaan suhteessa Euroopan unionin ulkopuolelle, meidän pitää pystyä toimimaan EUn e sisälläkin. Pitää rahoit, ei pitäisi rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka ovat siirtäneet viljelyä ulkopuolelle silloin, kun viljely voidaan hoitaa sisäpuolellakin. Tällä sektorilla toivotaan tukea ja rakennerahaston kautta saamme ehkäpä rahoitusta. Tämä ihan sivuhuomiona. Mutta mitä tulee minkälaisia ratkaisuja pitäisi löytää näihin haasteisiin. Tässä tulee mieleen menekin edistämistoimet ja energiaratkaisut. Tällä alalla tehdään paljonkin, jotta säästettäisiin energiaa. On sellaisia kasvihuoneita, jotka ovat neutraaleja kasvihu- kasvihuonekaasujen tai hiilidioksidin päästöissä. Innovaatio tulee kyseeseen myös ja on tärkeää, että Euroopan parlamentin jäseninä me, mm, me, me, me, me puolemme myös poikkeuksia, mutta silloin kun olema, on olemassa ö, patentti, niin ö, silloin saattaa käydä niin, että ö, ei päästäkään eteenpäin. Meillä on tiettyjä poikkeuksia, jotka estävät käytön. Esimerkiksi Nagojassa tähän asiaan vielä puututaan ja kollegani ovat myös tarkastelleet tätä kysymystä varsinkin puutarhatuotannossa. Joka tapauksessa meidän täytyy säilyttää innovaatioulottuvuus. ulottuvuus pitää olla vastaavat vaatimukset ajatellen mm, EUn sisäistä tuotantoa ja ulkopuolista tuotantoa. On myös kannustimia, joita on käytetty tällä alalla. Kukat ovat massatuotanto tavaraa ja tässä on sellainen politiikan jossa helposti ryhdytään protektionistisiin toimiin. On sanottu, että etuisuuskohtelu pitäisi poistaa, mutta sehän hyödyttää kaikista köyhimpiä Afrikan maita esimerkiksi. Nyt halutaan etuisuuskohtelua juuri mm, siksi, että voitaisiin auttaa näitä maita – Kukat eivät kuitenkaan voi olla eh, etuisuuskohtelupolitiikan eh, keskiössä ja meillä pitää eh, syntyä keskustelua ja pitää löytyä ratkaisuja, tämän hetken ratkaisuja. Martin. Kiitoksia sitten Martin Osling. Ja, Blumen sind Wohlfühlprodukte, aber... Niin, hyvinvointi tuontehan tässä on, mutta kaikki, kaikki ei aina mene niin hyvin tämän Marka Bella, mun täytyy häntä kuitenkin tukea siinä mielessä, mitä hän sanoi standardeista. Se ei ole kestävää, tämä tuotanto meidän täytyy nyt ei pelkästään vetää uusia rajoja, vaan meidän pitää katsoa näitä sosiaalisia standardeja sekä ympäristöstandardeja, mitä tarvitaan Etelä-Amerikassa tai Keniassa. E, siellä on tunnettuja ongelmia, eikä siellä paljon mikään ole muuttunut tuotannon suhteen. Tämähän koskee aivan samalla tavalla kukkia kuin maatalouspolitiikkaa, että samat standardit täytyy olla, jos, jos tänne tuodaan tuotteita. Viime kädessähän on niin, että se vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka ovat tuotantoalalla – Kenia on uskoakseni tällä hetkellä tilassa, jossa toisiksi tärkein vientituote on, ovat kukat. Mutta meidän täytyy siis vaatia sitä, että tuotantoedellytykset ovat samat, eikä ole protektionismista kysymys, koska nämä samat tuotantostandardit, niiden ei pidä olla voimassa vain Euroopassa, vaan myös muualla. yhteinen maatalouspolitiikka, pitäisikö tämän kukkasektorin olla siinä mukana. Me voimme siitä asiasta vielä jatkossa keskustella. Ja muuten olen sitä mieltä, että erittäin tärkeä sektori tämä on monille pienille yrityksille, jotka tarvitsevat tukea. Kiitoksia Martin, sitten Michel Danten. Kiitoksia puheenjohtaja. Kukka-ala antoi aikaisemmin paljon työpaikkoja, joiden laatu parani ajan kuluessa. Tämä ala on tietenkin hyvin energiankulutuksesta riippuvainen. Nämä kaksi elementtiä varmasti selittävät kukka-alan tuotannon siirtämisen Euroopasta muihin maihin, joissa sosiaaliset olosuhteet, työvoimakustannukset ovat halvempia ja ilmasto sellainen, että se edellyttää vähemmän energiaa. Mutta kyllähän muille maan osillekin on menty. Nyt kun parlamentissa pohdimme ilmaston lämpenemistä ja Kööpenhaminan huippukokouksen toimia, mikäli ottaisimme käyttöön hiiliveron rajoilla, olisi varmaankin sellainen tilanne, että kukka-ala hyötyisi tällaisesta järjestelmästä. Uskon, että eurooppalainen kukan viljelyala on myös joutunut kärsimään AU-järjestöjen tehottomuudesta, erityisesti kaupallisella alalla meillä on liian vähän meidän, meillä on ollut liian paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat kilpailleet keskenään sen sijaan, että ne olisivat äh, tarjonneet harmonisoituja tuotteita ja näin pyrkineet vastustamaan äh, massiivista äh, tuote muista maista. Mikäli meidän olisi niin meidän on toki yhteisötasolla autettava tätä alaa, mutta meidän on varmasti myös kannustettava alaa järjestäytymään kaupallisesti paremmin Euroopassa. Grazie. Grazie Michel. Eh, Kiitoksia. Sitten vielä viimeinen puheenvuoro. Gladfelder, olkaa hyvä. Eh, köszönöm. Amikor az izlandi vulkán kitört és eh, Itra... Tällä hetkellä tämä tulivuorikriisi, silloin en päässyt kotiin, niin silloin näin BBCn ohjelman televisiosta sinä sillä aikana ja ymmärsin, kuinka vaikea tämä kukka, kukkatilanne oli Afrikassa, koska kun lennot, lento ei ollut, niin kukki ei saatu Euroopan markkinoille Afrikasta. Hyvin monet kukat sitten viedään kylmä tiloissa eteenpäin Euroopassa markkinoille ja voitte kuvitella, minkälaiset eh, hiilidioksidipäästöt tästä syntyvät. Hyvin pitkiä matkoja kukkia kuljetetaan myös Euroopan sisällä ja se on eettisesti hyvinkin kyseenalaista. on arveluttava, että käytämme tällaiseen toimintaan fossiilisia polttoaineita, jolla toteutamme kuljetuksia. Ja jollakin tavalla tuntuu, että kukkasektori on ikään kuin poikkeus kaikesta siitä, missä yritämme hiilipäästöjä vähentää. Pitäisi selvittää jalanjäljen suuruus. José Bové ha chiesto la parola. Kiitoksia sitten José Bové. Niin, anteeksi, minä olen myöhässä. Halusin tervehtiä kollegamme e, Italiasta. Hän edustaa mm, Italian viljelijöitä. Erittäin tyytyväinen olen mm, siitä, että hän on täällä. Haluan tervehtiä häntä veljellisesti. Sitten tästä e, kukan tuotantokysymyksestä. Tässä on useampiakin ongelmia. Ensimmäinen niistä on e, kysymys joka liittyy kemiallisiin tuotteihin. Äh, meillä on saastumisongelma myös tällä sektorilla ja se häiritsee myös työntekijöitä, siihen pitää kiinnittää huomiota. Ja toinen on sitten se, että Ranskan eteläosissa on äh, sellaisia alueita, äh, joita on käytetty täysin tälle viljely tyypille, jos käytte siellä Alpeilla ja Välimeren välissä. Siellä on sellaisia alueita, jossa on hylättyjä kasvihuoneita ja nyt voidaan kyllä luoda työpaikkoja, jos sallitaan se, että annetaan mahdollisuus myös tuloihin tuottajille, eikä, eikä siirretä tuotantoa muualle. Minä olen itse käynyt Keniassa ja Kolumbiassa ja siellä oli aivan yhtä järkyttävä tilanne niin siellä käytetään tuholaismyrkkyjä ja silloin tulee valtavasti tauteja. Toisaalta kyseessä on hiilivero, mutta kuten sanotaan muidenkin tuotantolajien osalta, meidän täytyy noudattaa sääntöjä ja kun puhutaan kukista, niin Euroopan unionin pitää kyllä noudattaa sääntöjä, ettei kilpailua vääristellä niissä maissa, jotka, joissa hyväksikäytetään työntekijöitä eikä oteta huomioon työsuojelua ja työterveyttä kukkatuotannossa. Grazie a José Bové. Abbiamo concluso il... Kiitoksia José Bové. Tässä oli keskustelu. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Braganille ja mahdollisesti myös edustaja Jennatasille Sanko pääosastosta. Olkaa hyvä komissio. Grazie, signor Presidente. Ehm. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta kuvailla sitä, mitä maatalousten pääosasto on tehnyt kukka-alalla. Maatalouspääosasto seuraa kukka-alaa ja olemme jatkuvassa yhteydessä alan edustajiin. Meillä on myös neuvoantava ryhmä, joka vuosittain kokoontuu niin, että saamme päivitettyä tietoa koskien tätä alaa ja sen ongelmia. Vuonna 2007 kukka-ala otettiin yhteisen markkinajärjestelyn mukaan ja kuten aikaisemmin on todettu, siitä ei koske mitkään erityistoimet. Kukka-ala voi kuitenkin hyötyä varoista tiettyjen ohjelmien kautta, joita EU tukee 50 prosenttisesti. Näin voidaan tuoda esille eurooppalaisten tuotteiden edut, erityisesti mitä tulee niiden laatuun, tuotantotapoihin, terveysnäkökohtiin ja ympäristöön. Näiden eh, tuotannon edistämisohjelmien tukien lisäksi meillä on YMPn toinen pilari ja siihen liittyvät ohjelmat, eli maaseudun kehittämisohjelmat, joita voidaan hyödyntää. Valvomme tätä alaa jatkuvasti. Olemme havainneet, että tilanne on vaikea. Vuonna 2009 alkaen tilanne on hankaloitunut. Olemme pitkään havainneet, kuinka tuotanto Euroopan tasolla on noussut. Vuodesta 2000 vuoteen 2009 nousu on ollut lähes 20 prosenttia, mutta kasvu hidastui vuonna 2009. Lasku oli 1,9 prosenttia. Samaan aikaan kun tuotanto on pitkän aikaa noussut, olemme havainneet kuinka viljelyalat ovat pienentyneet eh, lähellä seitse, lähes seitsemällä prosentilla yhdeksän vuoden aikana poissulkien alankomaat. Kuten aikaisemmin todettu, tuonti on kasvanut jatkuvasti viime vuosien aikana, paitsi viime vuonna. Viime vuonna eh, tuonti laski 6,5 prosentilla. Tuonti on siis kasvanut ja samaan aikaan myös vienti on lisääntynyt. Haluaisin muistuttaa siitä, että EU on nettoviejä kukka-alalla poissulkien tietyt kukat. Tiettyjen kukkien osalta olemme nettotuojia. Nämä olivat analyysiemme tulokset. Mitään erityistoimia ei siis kohdistu kukka-alaan. Ainoastaan näiden eh, tuotannon edistämisohjelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa kukka-ala voi hyötyä näistä EU-varoista. Tämä on eh, tämänhetkinen eh, oikeudellinen tilanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitän Rova Jerugenia näistä luvuista. Me ehkä odotimme pikemminkin vastauksia kysymyksiimme Toki tilanne on vaikea, se on nähty. Euroopan unionissa on tällä hetkellä paljon päällekkäisiä sääntöjä. periaate on asioita, olemme tässä valikunnassa usean kertaan käsitelleet muiden tuotteiden osalta. On myös selvää, että alaan kohdistuu kilpailuja, joka usein näyttää vääristyneeltä. Usein yrityksiä on tuettu siirtämään tuotantoa muualle ja nyt ne sitten kilpailevat eurooppalaisen tuotannon kanssa tuomalla tuotteita tänne. En tiedä, haluaisiko komission toinen edustaja käyttää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Edustaja Jennatas. Merci, monsieur le président Kiitoksia. Minä haluaisin palata tähän kysymykseen, jonka Jose Bove esitti, eli eh, vääristynyt kilpailu. Ja haluaisin vastata kysymykseen, jonka eh, toinenkin parlamentaarikko esitti valvonnasta. Ajatelen eh, tuonti, tuontivalvontaa tosiaan. Eli kahdenväliset suhteet äh, kolmansien maiden kanssa, äh, joiden kanssa meillä äh, on suhteet. Me pyrimme parantamaan kauppavaihtoa ja ymmärtämään, mitä tapahtuu EU-ssa ja kolmansissa maissa juuri torjunta-aineissa. Meillä on ollut kahdenvälisiä kokouksia. Me haluamme selittää meidän oman kantamme, oman lainsäädäntömme, jotta ymmärretään torjunta-aineiden käyttöä ja meidän valvontaperiaatteitamme, jotta rajaamme näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia. Me painotamme myöskin toista ulottuvuutta, joka liittyy näiden tuotteiden teollisia tekijänoikeuksiin, mikä, mikä liittyy meidän meidän kasvivalikoimaamme, ne jo, jos ne ovat suojattuja EUn tasolla meidän oman suojelujärjestelmämme kautta vuodelta 1991 on tämä säädös, ja ne jäsenvaltiot eh, tai ne maat, joiden kanssa olemme suhteissa, he, niitä kiinnostaa usein. Ne ovat eh, usein hakijavaltioita, eh, mutta nyt puheenjohtaja voisin puuttua tähän vääristyneeseen kilpailuun. Tässä on tiedotusongelma ajatellen meidän omia tuottajiamme. E, usein e, kyse on pk-yrityksistä. Ennen kuin e, lähdetään viemään, olisi hyvä saada riittävästi tietoa tuotantomateriaalin suojelusta. Niinpä ja sen jälkeen voidaan valvoa ja auttaa tuotannossa näissä maissa ja kun uudelleen viedään näitä tuotteita EU-hun, niin silloin on oikeus tähän tuotteeseen, joka voidaan moninkertaistaa. Tai sitten saattaa tapahtua väärennöksiä sellaisten tuotteiden osalta, joilla ei ole vielä suojaa. Eli näihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Kiitos. Hyvä, kiitän komission edustajia. En tiedä, haluaako joku kollega vielä käyttää puheenvuoron. Ongelma varmasti vielä säilyi ennallaan. Katsomme koordinaattorin kanssa vielä näitä aloitteita. Pohdimme, jatkammeko työtä tähän suuntaan. Nyt haluaisin kiittää puheenjohtaja Politia ja Kopaa ja Chia-järjestöä Mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, voimme päättää valiokuntamme kokouksen. Esityslistalla ei ole muita kohtia. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että seuraava kokous on maanantaina 11. lokakuuta kello 15. Kiitoksia kaikille. kokous on päättynyt.